toivoisin, että meillä olisi kunnon rauhanprosessi Kolumbiassa, mutta se ei ole todellisuudessa olemassa, koska Venezuelan toimii kuten toimii. Ja <clears throat> ei sen takia, että FARC on pitäytynyt rauhassa. Tämä rauhanprosessi murtuu juuri siksi, että että hallitus ei tee, mitä sen pitäisi tehdä. Maata ei ole jaettu, sosiaalinen yhdenmukaisuus ei toteudu ja oikeistojoukot ovat hallituksen tuella tehneet, mitä haluavat. Tämä on todellista terroria ja me EU:ssa voimme tehdä jotakin, meillä on siihen keinot. Ja vaikka me annamme rauhanprosessille tukea, niin se ei vielä riitä, vaan meidän täytyy esimerkiksi kauppasopimuksiin kiinnittää huomiota. Tuomme palmuöljyä ja hiiltä näistä maista ja meidän täytyy näitä kauppapoliittisia välineitä käyttää hyväksi. Ympäristöoikeuksia ei noudateta, työntekijöiden oikeuksista puhumattakaan. Meidän täytyy suojella näitä oikeuksia ja meidän tulisi tähän käyttää kauppapoliittisia välineitä. Meidän täytyy nyt ryhtyä todellisiin toimiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten ministeri Tuppurainen saa vielä lopuksi puheenvuoron. Hän puhuu komission varapuheenjohtajan ja ulkopolitiikan korkean edustajan nimissä. Olkaa hyvä. Rouva Tuppurainen, olkaa hyvä. Mr. President, allow me to say... Puhemies, tämä näkemysten vaihto oli hyvin hyödyllinen ja ajankohtainen. Haluaisin käyttää mahdollisuutta ja kiittää jäseniä kuuluista puheenvuoroista ja ehdotuksesta. Vastaisin edustaja Arenan kysymykseen, kun hän kysyi, mitä EU tekee suojellakseen aktivisteja ja sosiaalisia yhteiskunnallisia johtajia. EU tukee jäsenvaltioiden tuella toimia, joilla varmistetaan, että ihmisoikeusaktivisteja voidaan suojella ja he voivat toimia turvallisessa ympäristössä. Tarjoamme apua aktivisteille erilaisten ohjelmien kautta – Kesäkuussa jäsenvaltiot ja valtuuskunta käynnisti kampanjan, jolla pyritään tuomaan näkyvyyttä yhteiskunnallisten johtajien ja aktivistien tilanteelle. Olemme myös vahvistaneet syyttäjän viraston mahdollisuuksia tehdä tutkimuksia kahdella miljoonalla Euroopalla, eurolla. Tarkoitus on näillä tutkimuksilla pystyä ennaltaehkäisemään rikollisuutta, saattaa mm, syyllistyneet vastuuseen ja puuttua rikollisjärjestöjen tekemiin rikoksiin. EU jatkossakin tarjoaa rahoitustukea niille järjestöille, jotka auttavat ihmisoikeusaktivisteja Kolumbiassa. Arvoisa puhemies, voin tehdä johtopäätöksen tästä keskustelusta ja se on se, että ainoa tie rauhaan tässä vaikeassa tilanteessa on se, että jatkamme rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. Tässä tarvitaan sekä EUta että kansainvälisiä kumppaneita. Tämä on viestimme hallituksille ja Kolumbian kansalle. Rauhanprosessi luonnollisesti on hyvin tärkeää, mutta viime vuosina kuitenkin toiminta-alamme on laajentunut kauppa, so, vapakauppasopimusta täytäntöön pannaan, me puolustamme, puolustamme ympäristöoikeuksia, nämä ovat keskeisiä alueita. Nämä haasteet ovat hyvin vakavia ja jatkossakin tuemme Kolumbiaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näkymät ovat pitkällä aikavälillä myönteiset. Haluan kiittää teitä tuesta, kun pidämme tämän hyvin tärkeän aiheen hyvin merkittävässä asemassa keskusteluissamme. Mr. Kiitos ministeri. Keskustelu on päättynyt. Nyt keskeytän teknisistä syistä istunnon parin minuutin ajaksi. Istunto jatkuu. Seuraava aihe esityslistalla on komission varapuheenjohtajan EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Kasmirin tilanteesta. Annan puheenvuoron ministeri Tuppuraiselle, joka puhuu komission varapuheenjohtajan puolesta. Ministeri Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, jännitteet Kashmirin alueella ovat kärjistyneet, kun 5.8. Intian hallitus kumosi artiklan 370, joka myönsi osittaisen autonomian Jammun ja Kashmirin alueille. Ja tämä on sitten johtanut myös siihen, että perusoikeuksia ja vapauksia on rajoitettu. Intian hallitus on laittanut sotilaallisia ja puolisotilaallisia joukkoja liikkeelle Kasmirissa valvoakseen näitä toimenpiteitä. Italian, anteeksi, Intian hallitus pyrkii ehkäisemään väkivaltaisen konfliktin. Pakistankin on asettanut joukkoja raja-alueille ja Kashmirin tilanne heijastelee näiden maiden sisäistä poliittista tilannetta. Joitakin rajoituksia on nyt purettu, mutta tilanne ei todellakaan ole palautunut normaaliksi. Poliittisia johtajia, ihmisoikeustaistelijoita ja muita on pidätetty Kashmirissa. EU valvoo tilannetta hyvin huolella sen jälkeen, kun jännitteet ovat alkaneet ja korkea edustaja Mogherini on keskustellut puhelimessa intialaisten ja pakistanilaisen ulkopoliittisten johtajien kanssa ja korkea edustaja on alleviivannut sitä, että pitää kaikin tavoin välttää tulevat jännitteet ja pitää pyrkiä diplomaattisin kanavin vahvistamaan vuoropuhelua Intian ja Pakistanin välillä. Meidän kantamme Kashmiriin on ennallaan. Me kannustamme Intiaa ja Pakistania löytämään rauhanomaisen ja poliittisen ratkaisun jotta kashmirilaiset voivat elää rauhassa rajan molemmin puolin. Tämä on ainoa tapa ratkaista pitkäaikainen konflikti, joka aivan liian pitkään on aiheuttanut epävakautta alueella. Me olemme edelleen huolissamme tilanteesta Kashmirissa. Perusvapauksia ja oikeuksia on rajoitettu. On tärkeää, että liikkumisen vapaus ja kommunikaatiokanavat taataan kasmerilaisille. Intian ulkoministeri Jasengar äh, oli Brysselissä 38. ja hänelle kerrottiin suorin sanoin äh, EUn kanta. Korkea edustaja korosti edelleen sitä, että jännitteitä ei saa päästää kasvamaan ja tärkeää on, että kasmirilaisten oikeudet ja vapaudet pidetään yllä. EU on myös Jammusta ja Kashmirista ottanut kantaa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa syyskuussa. Genevessä ja EUn lausunnossa totesimme, että nykyiset rajoitukset pitää poistaa ja pitää pitää huolta siitä, että Jammun ja Kashmirin alueella ihmiset voivat nauttia perusvapauksista ja oikeuksista. Jatkamme edelleen Intian ja Pakistanin kehottamista hyvään dialogiin ja tässä koko ajan kunnioittain näiden maiden kansainvälisiä velvoitteita, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Nyt kun jännitteet kasvavat vähän kaikkialla maailmassa, niin kukaan ei halua, että Kashmirissakin räjähtää. Alueelliset jännitteet Aasiassa ovat kouriin tuntuvia ja me jatkuvasti nyt vaadimme Intiaa ja Pakistania pitämään yllä vuoropuhelua ja löytämään rauhanomaisen ratkaisun kiistoihinsa. Kiitos puhemies. Kiitos ministeri Tuppurainen. Ja sitten siirrymme poliittisten ryhmien lausuntoihin. Ensiksi EPP-ryhmän puolesta edustaja Basescu. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvä ministeri. Kashmirin tilanne on erittäin hälyttävä, eikä tilannetta voi nyt hyväksyä tällaisena. Että siellä loukataan jatkuvasti ihmisoikeuksia, katuväkivalta on kasvanut, poliittinen väkivalta myös. Ja tässä ydinasevallat ovat konfliktissa keskenään. Nämä ovat seikkoja, jotka vaikuttavat Kashmirin tilanteen kehittymiseen. Ja nyt ei tällä hetkellä ole toivoa mistään nopeasta ratkaisusta. Panin merkille puheenjohtajavaltion lähestymistavan ja kannan tähän aiheeseen. Se on mielestäni erittäin älykäs ja tehokas. Haluaisin kuitenkin esittää huomion meistä eurooppalaisista. Me olemme keskustelleet täällä istunnossa Hongkongista, Amazonin metsäpaloista, Burkina Fasosta ja Kolumbian poliittisesta tilanteesta sekä Kashmirin tilanteesta. Mutta me emme keskustele omista ongelmistamme, jotka nekin ovat joskus vallan hankalia ratkaista – ja usein nämä ongelmat aiheuttavat tyytymättömyyttä EUn kansalaisten keskuudessa. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi EU-rajojen turvallisuutta ja rikkomattomuutta, lokamattomuutta tai maahanmuuttoa, jonka osalta me emme ole antaneet 500 miljoonalle eurooppalaiselle vastauksia, tai terrorismia tai jäsenvaltioiden välisten toimien johdonmukaisuuden puutetta. Me käymme keskusteluja Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa samalla kun ne heikentävät omalta osaltansa EUn tilannetta. Viittaan tässä myös jäsenvaltion tai jäsenvaltioihin, jotka eivät ole liittyneet yhteisvaluuttaan, vaikka se on vaatimuksena sopimuksissamme. Tai esimerkiksi eurooppalaisten puolustusvoimien perustamista. Se on tarina, joka alkoi, mutta joka ei ole ikinä päättynyt. Ja viimeisimpänä mietin tässä rohkeuden puutetta, joka mitä vaivaa. Uh, I'd like to add... Anteeksi, aika loppuu ja toivon, että kaikki nyt noudattavat puheaikojaan. Sitten kaksi minuuttia. Edustaja Areena, SJD-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Depuis 1950, la constitution... Vuodesta 50 lähtien äh, Intian perustuslaissa on myönnetty erityisasema Jammu Kasmerin alueelle. On myönnetty hyvin äh, laaja autonomisuus ja Äh, itsemääräämisoikeus Jammu Kasmerin hallinnassa. Vain tietyt alat äh, kuuluvat äh, hallituksen, keskushallituksen vastuuseen, muutoin paikallisviranomaiset ovat vastuussa. On annettu liittovaltiolle myös erityisoikeuksia näissä kysymyksissä. Intia on kuitenkin Äh, kumonnut tämän erityisaseman ja sen jälkeen yli 3000 ihmistä on satunnaisesti äh, pidätetty. Kaikki viestintävälineet, äh, viestintäväylät on tukittu, kärsitään vakavista puutteista esimerkiksi sairaaloissa. Ulkomaiset journalistit ja kansalaisjärjestöt eivät pääse enää tälle alueelle ja tilanne heikkenee, kun ulkona liikkumiskielto estää esimerkiksi lääkärien ja potilaiden liikkeitä. Sotilaita on tuhansittain lähetetty vahvistukseksi tälle alueelle. Se on yksi maailman kaikista vahvimmin aseistetuista alueista. YK raportti vuodelta 2018 ja 2019 nosti esille vakavia ihmisoikeusrikkomuksia siviiliväestöä vastaan. Tappoja, seksuaalista väkivaltaa, katoamisia. Näitä väkivallan tekoja tekevät sekä Intian että Pakistanin toimijat. Mm, elokuun toimet ovat vain äh, pahentaneet tilannetta. Se on räjähdysherkkä. Herkkä Eurooppa ei voi vain katsoa sivusta. On vaadittava kansainvälistä selvitystä Kasmirin väkivaltaisuuksista. Euroopan on painostettava Intiaa, jotta Kasmir saa autonomisen äh, asemansa, joka sillä on ollut vuodesta 50 lähtien. Meidän on tuettava myös YK toimintaa vuoropuhelun aikaansaamiseksi Intian ja Pakistanin välille, koska vuoropuhelun kautta ratkaisu voi vain löytyä. Thank you, Mrs. Arena. Kiitos, edustaja Arena. Ja pyytäisin, että puhujat puhuisivat hieman rauhallisemmin, jotta tulkkaus pysyy perässä. Sitten seuraavaksi edustaja Mohamed Renew Europe-ryhmästä. Kiitos. Haluaisin mainita tässä alussa, että Kashmirissa olen syntynyt ja muutin Britanniaan vuonna 1984. Kashmir on nyt kriisissä, se minua kovasti surettaa. Ihmisoikeuskriisi, rauhankriisi, kasmirilaiset kärsivät koko ajan. EU on järjestö, joka puolustaa sinnikkäästi ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Nyt meidän täytyy seistä kasmirilaisten rinnalla. Kashmiriin täytyy rakentaa rauhaa ja vakautta. Alue on yksi räjähdysherkimmistä koko maailmassa ja meidän vastuullamme on tehdä jotakin. Meidän täytyy pitää huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ihmisoikeusneuvosto antoi hyviä lähtökohtia. Meidän täytyy tarkastella YK ihmisoikeusneuvoston raportteja aiheesta, joita on julkaistu viime kesänä ja sitä edellisenä. On tärkeää, että EU ei ainoastaan tue ihmisoikeuksia EU:ssa, vaan ihmisoikeustaistelijoita täytyy tukea kaikkialla maailmassa. Kashmir, Kashmirin asukkaita ei saa syyttää, koska ihmiset tietysti pyrkivät aina pärjäämään jollakin tavalla. Kasmirlaiset ansaitsevat parempaa kasmirilaisille pitää antaa heidän tulevaisuutensa takaisin. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat EUn perusarvoja ja meidän täytyy näitä puolustaa myös muualla maailmassa, erityisesti sellaisten maiden kanssa, jotka haluavat käydä kauppaa kanssamme. Kashmirin alueella on ollut räjähdysherkkää jo vuosikymmeniä, mutta tämä tilanne laukeaa vain silloin, kun kumppanit istuvat samaan pöytään ja sopivat asioista. EU voi toimia tässä välittäjänä. Kasmirlaiset nyt pyytävät meiltä pimeydessä valoa EUlta, joka voisi sitä heille pimeyteen tuoda. Kiitos. Edustaja Mohamed, sitten vihreiden ryhmän puolesta edustaja Dauding, olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, Kiitoksia, hyvä puhemies. Puhun lyhykäisesti. Vakavia ihmisoikeusrikkomuskertomuksia on saatu Kaspirista useampia kuukausien ajan. Siellä on tapahtunut pidätyksiä, yhteenottoja, laittomia pidätyksiä. Nämä kaikki tarinat ovat järkyttäviä Yhdistyneen kuningaskunnan vihreät parlamentin jäsenet vaativat näille ihmisoikeusloukkauksille loppua. Ei pelkästään Kashmirin kansalaisten takia, vaan niiden satojen tuhansien brittikansalaisten takia, joilla on juuret Kashmirin alueella. Kashmirin tilanteeseen ei saada rauhanomaista ratkaisua niin pitkään kuin näitä ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu. Me vaadimme Intian hallintoa palauttamaan kasmirilaisille takaisin niiden perusoikeudet ja vapau, heidän perusoikeutensa ja vapautensa ja EUn täytyy toimia tässä kriisissä. Kiitos edustaja Sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Chinjok, yksi minuutti. E Hyvät naiset ja herrat, EU EUn pitää osallistua konfliktin ratkaisemiseen. Tämähän on ollut jo 70 vuotta tällainen kriisialue. Tämä on johtanut sotilaallisiin toimiin, ihmisiä painostetaan ja sorretaan. Mutta EU ei voi ratkaista tätä ongelmaa. Ainoastaan konfliktin osapuolet paikan päällä voivat ratkaista tämän ongelman. Me olemme ulkopuolisia. Me voimme toki tukea tätä prosessia neutraaleina välittäjinä. Jotkut tässä talossa ovat vaatineet boikottitoimenpiteitä Intiaa kohtaan. Tällaiset jutut leviävät mediassa. Tällöin meistä tulee osa ongelmaa eikä sen ratkaisua. Tämä ei toimi, että boikotoidaan Intiaa. Ja meidän täytyy saada Intia ja Pakistan tekemään työtä yhdessä, jos me ryhdymme tällaisia boikottitoimenpiteitä eteenpäin viemään, niin silloin me menetämme oman uskottavuutemme eikä konfliktiin löydy senkään vertaa ratkaisua. Kiitos edustaja Jok. Ja sitten ECR-ryhmän puolesta von Oden yksi minuutti. Kashmir on yksi Intian kauneimmista alueista. Turvallisuus ja vakaus jos siellä vallitsisi, se voisi olla hyvin vauras, mutta se on vuosikymmeniä kärsinyt epävakaudesta. Siellä on käyty myös ulkopuolta, ulkopuolelta sponsoroitua terrorikampanjaa. Tämä tilanne pitäisi korjata. Koko alueenhan oli syytä alusta saakka olla osa Intiaa, mutta sen Pakistan osittain miehitti. Tämä sitten johti siihen, että terrorismia ja kumouksellisuutta siellä on tuettu ja tuhannet ovat menettäneet henkensä. Terrorismi myös varansi talouden ja perustuslain 370 artiklan mukaisesti ihmiset ovat eläneet paikallisten sääntöjen mukaan nyt pääministeri Modi antaa Kasmerin asukkaille samat oikeudet kuin muualla Intiassa asuvilla on. Meidän tulisi katsoa sitä, mitä Pakistanissa tapahtuu, jos haluaisimme nähdä, että uskonnolliset vähemmistöt, naiset, lapset ja transihmiset äh, voisivat elää rauhassa ilman näitä ongelmia. Unioni tukee vuoropuhelua ja rakentavaa mukanaoloa Eh, Intian ja Pakistanin välillä. Kiitos. Thank you. Um, there's a blue... Kiitos. Teille on sinisen kortin pyyntö herra Matutsellulta. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö kysymyksen? Eh, Kiitos. Minä olen samaa mieltä kollegan puheenvuoron suhteen. Haluaisin kysyä, miten hän suhtautuu Pakistanin uhkaan käyttää ydinasetta. Tämähän on se aihe, jota Euroopan parlamentissa tulisi käsitellä. Jos ydinaseita käytettäisiin Pakistanin toimesta, niin tähän liittyy se, että Pakistanin äh, alueella kaikkien näiden vuosien aikana on tuettu terrorismia ja se on johtanut myös verisiin hyökkäyksiin Euroopassa. Ihmisoikeuksia Pakistanissa on rikottu. Thank you for the question. Um... Kiitos kysymyksestä, edustaja Van Oden. Mikrofoni ei nyt ole päällä. Pakistanista on tullut ydinaseita, ydin- tai terroristijärjestöt ovat suojassa Pakistanissa. Pakistan tukee terroristeja kaikkialla myös yli rajojen kohti Intiaa. Puhutaan ydinasevaltioista, mutta se ei välttämättä tässä asiassa ole nyt relevantti ulottuvuus. Jos EU haluaa olla auttavainen, niin silloin korkean edustajamme pitäisi kuunnella äh, tarkemmalla korvalla ulkoministeriä Dai Shankoa, koska muutenhan saadaan hyvin vääristynyt kuva siitä, mitä alueella tapahtuu. Kiitos. Ja sitten GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Villanueva Ruiz, yksi minuutti. Kiitoksia. Me emme voi nähdä Kashmirin tilannetta Intian sisäisenä ongelmana, vaan tässä on kysymys nationalismista, e, jossa täytyy ottaa huomioon myös esimerkiksi Bolsonaron toiminta. E, ja erilaiset kansainväliset ongelmat. Euroopan unioni ei voi jatkaa toimintansa niin kuin aina ennen, vaan me tarvitsemme avointa ihmisoikeuksiin perustuvaa vaihtoehtoista keskustelua, jossa turvaudutaan niin kansainvälisiin kuin kahdenvälisiinkin suhteisiin. Tässä täytyy tehdä todellinen strateginen muutos Kashmirin ihmisoikeuskysymyksissä niin, että saadaan aikaiseksi Intian ja Pakistanin välinen rauhanomainen ratkaisuasia. Muuten Kashmirista tulee taas uusi esimerkki Euroopan unionin toimimattomuudesta. Me tarvitsemme, meidän täytyy toimia tässä, jos haluamme olla kansainvälisiä toimijoita jos haluamme myös, että tässä voidaan neuvotella ihmisoikeuksista, kaupasta, teknologiasta ja niin edelleen eri maiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Villanueva Ruiz, anteeksi, sitten puolueryhmiin kuulumattomien puolesta herra Urik. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kollegat, tämä on ulkopoliittinen kysymys, siksi käytänkin englannin kieltä. Monet ovat todenneet, että Jammu Kashmirissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia ja muita pahoja asioita. Jälleen kerran me saamme toisen käden tietoa tilanteesta, koska kukaan täällä olevista ei tiedä, mitä Intiassa todella tapahtuu. Kun keskustelin suurlähettilään kanssa äh, Slovakiassa, kysyin monesti, kun Intian parlamentti on tuominnut jotakin eurooppalaista maata sen sisäisestä politiikasta. Näin ei ole koskaan tapahtunut. Meidän tulisi toimia samoin. Meidän tulisi kunnioittaa Intian suverenisuutta, meidän tehtävämme ei ole puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin silloin, kun maa sijaitsee 6000 kilometrin päässä. Me olemme ratkaisemassa täällä Euroopan ongelmia, eli tämä olisi paras hoitaa kuntoon. Thank you. One minute. Kiitos. Ja edustaja Corbett, yksi minuutti. Minäkin vierailin Kashmirissa viime kuussa. Hyvä puhemies, Intian yksipuolinen toiminta – Kashmirin autonomian vähentämiseksi, alueen jakamiseksi kahtia. Ja kun paikalle on lähetetty tuhansittain sotilaallisia joukkoja ja pidätetty paikallisia poliitikkoja, niin kyllä tämä on entisestään kärjistänyt jo heikkoa tilannetta. Tämä ongelma on jatkunut jo vuosikymmeniä Tämä on maksanut Intiallekin jo aivan valtaisasti ja se on tahrinut Intian kansainvälistä mainetta. Nyt on aika painostaa. Tähän ongelmaan on vain yksi pitkän aikavälin rauhanomainen ratkaisu, eli Kashmirin kansan itsemääräämisoikeus. Näin yhdistynyt kuningaskunta 1947 toi esille, kun Intia vei asian turvallisuusneuvostoon. Nyt on aika panna tämä julkilausuma täytäntöön. Jokaisella täytyy olla oma, san, oma sanansa sanottavana esimerkiksi kauppakysymyksissä ja muissa kysymyksissä. Ei ole vielä, vielä liian myöhäistä tälle. Kiitos sitten edustaja Benion. Yksi minuutti. Puhemies, niin Kashmir liittyy Intiaan sillä ehdolla, että se säilyttää itsenäisyytensä ja autonomiansa. Ja tämä sitten johti kuitenkin siihen, että Intia muutti tätä tilannetta yksipuolisesti. Intian ylin tuomioistuin on tämä myös hyväksynyt, hyväksynyt ja oppositiopolitiikka on sitten todennut, että Intia on toiminut perustuslain vastaisesti. Ja terroristiongelmia on myös ollut ja ne ovat johtaneet levottomuuksiin. Ja Genevessä viime viikolla puhuin asiasta Pakistanin ulkoministeri Sharma Munkeitin kanssa ja totesimme, että Pakistaninkin pitää näistä kapinallisista päästä eroon. No, tilanne paikan päällä on huono ja olen keskustellut asiasta paikallisten kanssa. No mitä nyt pitäisi tehdä? Ja tässä pitäisi nyt Kashmirin tilanne vakauttaa, poliittisten vankien pitäisi päästä vankilasta ja nyt pitäisi jatkaa rauhan neuvotteluja. Ja on pyydetty Intialta ja Pakistanilta jo pitkään, että riippumaton välittäjä voisi johtaa näitä rauhanneuvotteluita, jotta saavutettaisiin tasapuolisuus. Kiitos. Ja kiitos sitten edustaja Tsimiak. Haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Mikrofoni ei ole päällä. Edustaja Tsimniok. Niin, haluaisin ihan lyhyesti kysyä, puhuitte tästä autonomiasta ja itsehallinnosta. Miten se toimisi Kashmirissa? Koska kyllähän Kashmir on taloudellisesti täysin riippuvainen Intiasta ja Pakistanista, että pitää löytää joku ratkaisu, johon kuuluu Intia ja Pakistan. Ei voida kuvitella, että Kashmir pärjäisi yksinään. Kashmirkaan ei halua olla täysin yksin. Minä olin tuolla alueella diplomaattina pitkään ja minä kyllä tiedän millaista siellä on ja ei, en usko, että löydettäisiin enemmistön tukea sellaiselle ratkaisulle, että Kashmir olisi autonominen. Kiitos. Voitko vastata tähän kysymykseen? Emme tietenkään tiedä, saadaanko tälle ehdotukselle enemmistön tukea, koska sitä ei ole testattukaan. Mutta nämä kapinalliset siellä alueella vaikka tämä on ollut siis hyvin äh, konfliktiherkä alue jo 70 vuotta ja tiedämme, että konflikti tietysti rapauttaa taloutta, mutta jos katsotaan taloudellisia indikaattoreita, niin huomataan, että liki jokainen indikaattori, mitä tulee hyvinvointiin, tulotasoon, lukutaitoon, kaikki tällaiset indikaattorit osoittavat, että Kashmirissa tilanne on parempi kuin muualla Intiassa. Se on yksi Intian huippualueista. Kiitos sitten edustaja Bychner, yksi minuutti. Nyt kun puhutaan Kashmirista, niin ihan liian harvoin puhutaan siitä, että ihmisoikeuksia loukataan vakavasti. Sekä Intia että Pakistan loukkaavat syvästi ihmisoikeuksia Kashmirissa. Sitä älkäämme unohtako. Mutta täytyy muistaa, että Intia ja Pakistan ovat ydinasevaltioita, ne ovat sodan partaalla. Meillä on ainoastaan yksi ratkaisu, jolla voidaan lopettaa tämä sota ja lopettaa ihmisoikeusloukkaukset. YK on päätöslauselma pitää panna täytäntöön. Tämä voi vaikuttaa optimistiselta, mutta tähän pitää ehdottomasti pyrkiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että YK on pitää olla tässä aktiivinen. Ja jopa sitten rauhanturvaajat pitää lähettää paikan päälle Kashmiriin, jos Intian ja Pakistanin välillä ei löydetä ratkaisua. Eli tämä on ainoa mahdollinen ratkaisu nähdäkseni. Me emme voi sallia, että tilanne Kashmirissa jatkuu sellaisena kuin se nyt on. Vetoan, että korkea edustaja ryhtyy toimiin välittömästi. Kiitos. Ja sitten edustaja Sardone, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tilanne on ollut jo aikaisemminkin vaikea aiemminkin väkivaltaa on ollut. Tämä keskustelu ei ole aivan tasapainossa. Ei pitäisi hyökätä jotakin osapuolta vastaan ja puolustaa toista osapuolta. Me puhumme sellaisesta alueesta, jolla on jo pitkään ollut terroristiryhmiä. Tämä liittyy ö, terroristiseen islamismiin. Tilanne on totta kai huolestuttava. Tällä alueella toimii ISIS-joukkoja ja väkivaltaa siellä on ollut jo aivan liian pitkään. Kenties historiallista taustaa tulisi analysoida sellaisten tietojen valossa, jotka ovat uskottavia, luotettavia. Ensinnäkin sadat tuhannet intialaiset 90-luvulla ovat lähteneet tältä alueelta nimenomaan väkivallan takia. Ja kysynkin, miksi emme puhu niistä äh, iskujen uhreista ja äh, niin siitä väkivallan uhasta, jota Pakistan kohdistaa uskonnollisiin yhteisöihin. Me puhumme siitä, että pitää kunnioittaa valtioiden suvereenisuutta ja toimia niin, että turvallisuus parannisi terroristi-iskujen uhan takia. Thank you. As we are... Kiitos. Nyt aika rientää. Näin ollen en hyväksy sinisen kortin kysymyksiä enää sellaisilta, jotka ovat jo puhuneet tai esittäneet sinisen kortin kysymyksen. Sitten yksi minuutti, edustaja Mobarik. in the European Parliament. Euroopan parlamentissa me haluamme pitää kiinni sopimusten sitoumuksista ja periaatteessa tämän vuoksi olen häpeissäni Kashmir päätöslauselman puuttumisesta. Intia on aina yrittänyt hajottaa huomiota pois omista puutteistansa, mutta nyt Intia yksin on vastuussa artiklan 370 poistamisesta, mikä on johtanut tähän Kashmirin tilanteeseen. Jos me uskamme ihmisoikeuksiin, niin miksi me puhu, emme puhu, miksi pysymme hiljaa? Kashmirilaisilta on 70 vuotta kielletty itsemääräämisoikeus. Miten pitkään me pidämme kiinni hiljaisuudesta? Miten pahaksi tämän täytyy mennä? Haluammeko me vain kivasti vapakauppasopimuksen saada aikaiseksi? Demokratia, rauha, vakaus ovat myös Intian ja Pakistanin etujen mukaisia asioita. Kiitos. Um, Niille jäsenille, jotka ovat nyt puhuneet eh, Intiasta, niin olen hämmästynyt puolueellisuudestanne ja siitä, että ette tunne empatiaa Kasmiria kohtaan. Kun Pakistan ryhtyi samoihin toimiin muilla alueilla, niin silloin me emme kommentoineet tätä. Kun luovutettiin alueita Kiinalle, emme eh, puhuneet. Ja kun sikhi tai muita vähemmistöedustajia äh, kaapataan ja pakotetaan käännynnäisiksi, emme puhu. Arvon kollegat usein kääntävät katseensa toisaalle, kun näitä asioita tapahtuu. Kasmirin ratkaisua ei löydy, löydy tästä salista, vaan ratkaisu löytyy silloin, kun valtion, valtioiden sponsoroima terrorismi loppuu ja tämän seurauksena saadaan aikaiseksi vuoropuhelua. Nyt puhutaan, mutta ei vielä ryhdytä tekoihin, kun kyse on rauhasta. Sanon niille kollegoille, jotka ovat huolissaan artiklan 370 kumoamisesta. Te kiinnitätte huomionne yhteen osapuoleen, jätätte huomiota toisen osapuolen. LGBTI, naisvähemmistöjen oikeuksia halutaan parantaa. Täytyy muistaa myös ympäristöaktivistit ja pakkoavioliitot täytyy kieltää. Miksi olisi niin, että joillakin olisi enemmän oikeuksia kuin joillakin toisilla? Edelleen pyydän edustajia pitäytymään puheajassa. Sitten edustaja Le Breton, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sorry, Anteeksi, herra Le Breton siis. Olkaa hyvä. Le premier ministre indien Narendra Modi. Intian pääministeri on päättänyt yksipuolisesti kumota Kashmirin autonomian. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä on ollut kaikenlaisia islamistisia iskuja myös Kashmirin alueella. Pakistan on näitä tehnyt. Ja Pakistanilla on Pakistanin pääministeri Imran Kannilla on on intressi tähän maahan ja tähän alueeseen. Ja sitten on todettu, että meidän täytyy taistella islamilaisia terroristeja vastaan ja täytyy sitten antaa, antaa Pakistanille sille kuuluva vastuu. Sehän on Bin Ladenin kotiseutua ja täytyy todellakin pitää huolta siitä, että islamistinen liike ei kasva ja sitten voidaan tukea Intiaa. Pakistan on osa Intian unionia ja äh, täytyy muistaa, että YK on pääsihteeri on myös syyttänyt Intiaa. Tämä maa, joka on ollut kasrimilaisen terrorismin uhri jo pitkään, ja 2008 oli nämä pommi-iskut ja tässä täytyy muistaa, että kaiken takana on islamistinen terrorismi. Ja AFET-valiokuntakin on todennut, että Kashmir on intialainen. Ja tämä ei ole mikään, tämä on siis Intian sisäinen kysymys. Ja tässä nyt ei voi antaa tilanteen mennä siihen, että EU puhuu Pakistanin puolesta. Kiitos ja sitten yksi minuutti edustaja Zanetski. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Muistutetaanpa itsellemme nyt se, että Intia on maailman suurin demokratia – ja meidän demokratiamme kontekstissa se, sanoisin, että se on äärimmäisen tärkeä toimia Aasiassa. Meillä täytyy olla nyt tässä laajanäköisempi katsontokanta. Meidän täytyy tarkastella terroristi-iskuja Intiassa ja Jammu Kashmirissa. Nämä terroristit eivät tulleet mistään puskan takaa, vaan he, heidän juurensa on naapurivaltioissa. Meidän täytyisi tarkastella asioita näitä taustoja vastaan ja meidän demokratioina pitäisi tukea demokraattista Intiaa. En pidä tällaisesta Intia-arvioinnista, joita täällä on kuullut. Herra Corbett lähti jo täältä, hän sanoi se mitä sanoi. Hän ei oikein muistanut, että yli 70 vuotta hänen kotimaansa vuotta sitten hänen kotimaansa yhdistynyt kuningaskunta menetti Intian siirtomana. Kiitos. Edustaja Pisapia, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kasmirin tilanne, niin kuin monilla muillakin alueilla, vaatii paljon diplomaattista työtä kansainvälisesti niin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Toisaalta Perustuslakia on muutettu ja suurella enemmistöllä tämä on hyväksy myös ala- ja ylähuoneessa. Toisaalta taas ei ole kuultu Kasmirin kansalaisten näkemyksiä. Kuulema on annettu lupaus rauhanomaisesta ratkaisusta. YK on raportissa todettiin, että tarvitaan tutkintakomitea jotka, joka tutkisi eh, rikoksia molemmin puolin. Kasmerin tilanne määrittelee eh, meidän toimintaamme. Miten Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tulisi toi, toimia? Meillä on moraalinen velvoite eh, käyttää omia kokemuksiamme hyödyksi, jotta saamme rauhanomaisen ratkaisun. Toivon, että todellakin tämä on se, se tie, jonka yhdessä valitsemme. Thank you. One minute. Kiitos. Yksi minuutti rouva Le Chanteau. Kiitos puhemies. Se, että nyt kritisoidaan Intiaa, joka on maailman suurin demokratia, niin sehän perustuu siihen ajatukselle, joka on aivan, aivan uskomaton ja aivan perusteeton. Ja nämä separatistit ovat nyt vallalla ja tämä on sisäinen asia. Jammun ja Kasmirin tilanne on ö, heikentynyt ja täällä on terroristi-iskuja koettu 14. helmikuuta 40 poliisia kuoli iskussa ja nyt tässä täytyy muistaa, että on myös hyökätty niitä kohtaan, jotka menevät vuosittain pyhiinvaelluspaikoille. Ja sitten Intian Narendra Modi on johtanut, johtanut näitä toimenpiteitä, on yritetty suojella omia kansalaisia ja Pakistan on sitten, on sitten jatkanut näitä hyökkäyksiä, vaikka se on ollut jo vuodesta 2010 asti saakka kansainvälisellä terroristien listalla. McIntyre. Ja kiitos yksi minuutti edustaja McIntyre. 43 päivää sitten intian äh, hallitus äh, kumosi intian perustuslain artiklan kolmesataaseitsemänkymmentä tässä on loukattu ja Kashmirin autonomiaa. Sinne on lähetetty valtaisia määriä joukkoja, on tehty kotipidätyksiä, ihmisoikeuksia on rikottu ja siviiliväestöä vastaankin on ammuttu. Intian hallinto on kieltänyt tapahtumat, mutta sairaalojen potilastiedot ovat osoittaneet, että eräs poliittinen johtaja kuoli päähän ammutuluodin takia. Ei voi olla mitään tekosyytä sille, että tapetaan ihmisiä, varsinkin pieniä lapsia. En ymmärrä, miten tällainen suuri valtio, suuri kansakunta kuin Inta, Intia, joka on demokratia, voi toimia tällä tavalla. Intia on YK on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, jäsenehdokas, mutta eivät viime viikkojen toimet ole oikein sopivia ehdokkaalle. Kiitos edustaja Damija, yksi minuutti. Intia on suurin toimiva demokratia maailmassa. 200 miljoonaa muslimia asuu rauhanomaisesti muiden kanssa Intiassa. Kyse on myös G20-jäsenestä. Nyt on korkeimman oikeuden tutkimuksia käynnissä ensinnäkin siitä, että 7 prosenttia Jammu Kasmirin internet- ja mobiililiittymäyhteyksistä on katkaistu ja sitten perustuslain määräys on kumottu. EU ei halua vaikuttaa uuskolonialistisena tällaisissa tukikysymyksissä. Intian korkein oikeus on riippumaton ja se tekee oikein hyvää työtä. Intialaisten mukaan on säädetty 40 uutta lakia, joita nyt noudatetaan kasmiriläisiin Ja siellä noudatetaan sellaisia avioerosääntöjä, jotka ovat järkyttävät naisille. Naisia täytyy suojella kotiväkivallalta. Emmekö me puhu ihmisoikeuksista? Puhumme 40 lakipykälästä. Sitten täällä mainittiin äh, se, että vaadittiin kansanäänestystä vuonna 1947. Minulla on video siitä, äh, että äh, Yhdysvaltain sisäministerillä oli todisteet siitä, miksi tällaista kansanäänestystä ei järjestetty. Now catch the eye. Sitten catch the eye-menettely alkaa. Edustaja Gade. Kiitoksia puhemies. 50 vuotta tuolla alueella on ollut epävakaata. Ei tässä nyt kovinkaan paljon ole edistystä saavutettu. Kashmirissa Kashmirilla on ollut erityisasema, eikä siellä ole seurattu kaikkia e, Intian lakeja, esimerkiksi vähemmistön oikeudet, lasten koulutus, naisten oikeudet ja niin edelleen. Vuosia Intia on käyttänyt varoja tuohon alueeseen, mutta eliitti on käyttänyt väärin nämä varat, eivätkä ne ole, niitä ei ole suunnattu Kashmirin kansalaisille paikallisväestö ei ole hyötynyt tästä rahoituksesta. Perusoikeustilanne on myös kamottava. Meidän täytyy todellakin tehdä myönteisimmäksi olosuhteet Kasmirin naisille ja vähemmistöille siellä. Kiitos edustaja Lopes, yksi minuutti. Mikrofoni europeo tiene una reputación por debatir problemas. Intialla on jo kokemusta tällaista ihmisoikeusloukkauksista alueella, joka ei ole koskaan tuntenut demokratiaa. Vuoden 1950 perustuslaki teki Intiasta maailman laajimman demokratian. Ja tämä on taannut erilaisten vähemmistöjen yhteiselon Intiassa, mukaan lukien muslimivähemmistön yhteiseloon suurempien ryhmittymien kanssa. Euroopan parlamentti täytyy nyt varovasti toimia tässä, kun ajatellaan tätä Intian toimintaa Kashmirin alueen itsehallinnon kumoamisesta artikla 370 osalta. Tilanne voi johtaa islamilaisuuden radikalisoitumiseen alueella. Kiitoksia, hyvä puhemies. Thank you. One minute. Kiitos. Edustaja Davis, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kuuntelin ilolla ministerin sanoja tässä aloituspuheenvuorossa. Meillä on jakautunut parlamentti, mutta minusta korkean edustajan kanta on hyvä balanssi. Intia on hieno maa, ja, mutta täytyy muistaa, että Kashmir on ongelmallinen alue. YKkin on tämän tunnistanut. Ei voida antaa tällaisen sekasorron jatkua eikä tällaisen epämääräisen tilan jatkua että ei voida käyttää viestintävälineitä ja niin edelleen. Eihän tämä käy lukuun. Meidän täytyy pyytää Intialta korjaamaan tilanne. Pääministeri Modi nauttii kannatusta omassa maassaan, mutta meidän pitää kysyä Modilta, että onko tämä nyt ihan oikea tapa edetä. Eli ministeri, kyllä teidän Sananne olivat oikein hyviä, mutta miten aiotte tarttua konkreettisiin toimiin? Kiitos. Muistuttaisin edustajia vielä siitä, että Catch the menettely on avoinna vain niille edustajille, jotka eivät ehtineet käyttää puheenvuoroa. Edustaja Gill, te jo puhuitte itse asiassa pidempään kuin mitä teille oli alun perin annettu puheaikaa, joten nyt annan vielä puheenvuoron lopuksi vain ministeri Tuppuraiselle, joka edelleenkin käyttää puheenvuoron ulkopolitiikan korkean edustajan puolesta. Ministeri Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin sanoa, että tämä keskustelu oli erittäin oikea-aikainen ja hyödyllinen. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää teitä, hyvät jäsenet, puheenvuoroistanne, kommenteistanne, ehdotuksesta, niin voin vain todeta, että Euroopan unioni jatkaa edelleen läheisesti tilanteen seuraamista ja tässä keskitytään ennen kaikkea jännitteiden purkun kahden ydinasevaltion välillä. Konfliktia ei pidä missään tapauksessa kärjistää millään toimilla. Kiitos. Kiitos ministeri Tuppurainen. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos, että jaksoitte tulla tänne parlamenttiin näin myöhään. Nyt istunto päättyy tähän keskusteluun ja huomenna jatketaan istuntoa kello 9.00-14.00 ja sen jälkeen kello 15.00-21.00. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin nettisivulla. Istunto on päättynyt tältä päivältä. Kiitos.